Pan przewodniczący! Please take a seat, colleagues. Voisitteko istua, kollegat? Aloitamme ensimmäisen kyselytunnin Euroopan parlamentissa. ihan muutaman sekunnin kuluttua. Otwieram posiedzenie. Avaan istunnon. Eilisen istunnon pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit ovat jo teillä käytössänne. Haluaisin kysyä, onko näihin huomioita esitettävänä? En näe, joten pöytäkirjat ovat hyväksytyt.